Good afternoon. I am very surprised because uh, in the morning, in the morning at aamupäivällä kello 9.10 paikalla oli vähemmän kollegoita kuin nyt. Voitteko edes kuvitella, kuinka tyhjä tämä sali oli silloin, kun kokous aamulla yhdeksältä alkoi? Nyt käynnistämme kokouksemme tauon jälkeen kohta 13. 10 prosentin tavoitteen saavuttaminen ja Euroopan sähköverkon parantaminen vuoteen 2020 mennessä. Esittelijämme tässä on Peter Eriksson. Hän on paikalla. Haluaisimme käynnistää keskustelun aiheesta. Niin kuin hyvin tiedätte, Kyseessä on konkreettinen askel kohti energiaunionia. 10 prosentin yhteenliityntä tavoite sähköverkoissa. Tämä on hyvin tärkeää, että jos suhtaudumme realistisesti koko energiaunionin ajatuksena. Tämä on myös tärkeä osa sähkömarkkinoiden sisämarkkinoiden toteuttamisessa. Ja varsinkin kun puhumme hintavarmuudesta, niin todellakin ja toimitusvarmuudesta, niin tässä otetaan iso askel saman tapaan kuin kaasumarkkinoilla toimittiin tähän suuntaan. silloin kun kyse on näistä kytkennöissä, niin nimenomaan tällainen vastakkaisvirtaus, reverse flow, on erittäin tärkeä sekä kaasu- että sähkömarkkinoilla. Esittelijämme on tässä Peter Eriksson, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos. Olen yhtä mieltä tästä tästä kysymyksestä. Se on todellakin hyvin tärkeää. Se on olennainen osa energiaunionia, koska suurin osa siitä, mitä halutaan saavuttaa, riippuu siitä, pystymmekö saamaan aikaan yhteiset eurooppalaiset sähkömarkkinat. Tänään emme sitä ole vielä saavuttaneet, mutta tänään meillä on myös mahdollisuus saavuttaa muitakin tavoitteita. Ja tästä syystä Minusta tämä on ratkaisevan tärkeä, tärkeä kysymys, jonka parissa työskentelemme. Ja on ilo tehdä työtä kollegojen kanssa, varjoistelijoiden kanssa. Henki on ollut myönteinen ja hyvä. Meillä on ollut hyvää keskustelua näistä kysymyksistä ja olen yrittänyt tehdä tätä mahdollisimman osallistavalla ja avoimella tavalla. Ja uskoakseni meillä on hyvä enemmistö tärkeimmissä kysymyksissä. Ehkä lopuksi olemme menneet hiukan pitkällekin kompromississa, mutta katsotaan nyt sitten, mitä tänään tapahtuu. Ja, ja vielä ennen kuin saamme asian vietyä päätökseen. Tärkeimmät kysymykset, jotka liittyvät aseriin, se, että aserista pitäisi tulla voimakkaampi ja että sillä pitäisi olla enemmän työntekijöitä, sen pitäisi pystyä täyttämään tehtävänsä ja että se tarvitsee myös koordinointi- ja valvontamekanismeja, joilla voidaan tarkastella kansallisia verkkoja ja viranomaisia, jotka niistä vastaavat pyrimme saamaan enemmistöä. Tämän taakse meillä on myöskin enemmistö 10 prosentin tavoitteen takana. Tavoite on hyvä. Se on ollut tärkeää. Ajattelen sitä, että päästäisiin enemmän yhteen liittettävyyttä jäsenvaltioiden välillä, jotta päästään kohti yhteisiä eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Me kuitenkin tarvitsemme myös täydentävää alueellista toimintaa, tavoitteita alueellisesti, jotka pitkälti määritellään sen mukaan, mitä todella tarvitaan tulevaisuudessa, mikä on se ongelma, mitkä ovat ne pullonkaulat, joihin täytyy saada aikaan muutoksia, minkälaisia investointeja tarvitaan yhteisten verkkojen vahvistamiseksi. On kuitenkin yksi kysymys, jota emme ole täysin pystyneet äh, ratkaisemaan. Emme ole olleet täysin vakuutuneita siitä, että meidän pitää ottaa tämäkin kysymys mukaan, nimittäin kysymys sitovista tavoitteista. Se on kysymys, joka on edelleenkin äh, jäänyt avoimeksi minä pelkään, että jos sitovissa tavoitteissa mennään liian pitkälle, sillä voisi olla toivotun vastainen vaikutus, sillä ehkä investoinnit sitten osoitetaan väärin kohti. Esimerkiksi Kypros tarvitsee suuria investointeja, jos se haluaa olla mukana tämän 10 prosentin tavoitteen saavuttamisessa. Ja jos on sitovia tavoitteita, silloin tällainen pehmeä tapa tarkastella 10 prosentin tavoite, joka meillä on ollut tähän asti, ei ole helppo ylläpitää, koska silloin pitää käydä kaikki maat lävitse. Espanjan ja Portugalin osalta, Iberian niemimaan osalta, meillä on ongelma Iberian niemimaalla. Maan niemimaa ei ole saanut tällaista 10 prosentin yhteenliittyvyyttä vielä Ranskaan ja muuhun Eurooppaan. Mutta jos meillä on sitovat tavoitteet kunkin maan osalta, silloin Espanjalla ja Portugalilla jo on 10 prosentin yhteenliittyvyys, joten ö, kysymys kuuluukin sitten, miksi pitäisi investoida näin paljon. Ja sama koskee myös Baltian maita, Viro, Latvia, Liettua. Tällainen pehmeä 10 prosentin tavoite on ollut hyvä, mutta tarvitaan myöskin täydentäviä alueellisia tavoitteita. Ja silloin voi olla myöskin alueellisia tavoitteita, esimerkiksi juuri niin kuin Iberian niemimaalla tai Pohjanmeren alueella. Ja silloin voidaan ehkä keskittyä enemmän investoimaan varoja sinne, missä se parhaiten voidaan käyttää. Thank you very much, colleague Kiitos arvoisa esittelijä. Neljä kahdeksasta varjoesittelijästä kuunteli tätä alustuspuheenvuoroa, joten nyt he saavat puheenvuorot Pensen, Kapusen Riis, Telitska ja Kappel tässä järjestyksessä. Thank you, Chair. I want to thank... Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijä Erikssonia tästä mietinnöstä. Tämä on erinomainen lähtökohta työlle. EPP-varjoesittelijänä arvostan sitä rakentavaa vuoropuhelua, jota meillä ei vielä ole ollut. Olen Peterin kanssa kommenteista aivan samaa mieltä yhteisten sähkömarkkinoiden osalta. Haluan kiittää myös EPPn kollegoita heidän tarjoamastaan panoksesta. Näin voimme keskittyä ja koordinoida, kun työstämme tarkistuksiamme. Korostaisin vain tärkeimpiä seikkoja tässä mietinnössä oman ryhmäni näkökulmasta. Ensinnäkin on tarpeen tunnustaa miksi joka kuuluu kansalliseen toimivaltaan. Tämä perusperiaate ei mielestäni riittävästi heijastu mietintöluonnoksessa, ja tästä syystä olemme ehdottaneet tarkistusta tähän suuntaan. En näe automaattisesti ristiriitaa toisaalta jäsenvaltioiden toimivaltuuksien ja toisaalta EUn ilmastotavoitteiden välillä. Toiseksi pitää korostaa sitä, että me tuemme 10 prosentin yhteenliitäntä tavoitetta Euroopassa on varmistettava hyvin toimivat ja integroidut eurooppalaiset energiamarkkinat. Meillähän on saarekkeita tällä alalla edelleenkin Baltian alueella muun muassa ja muuallakin Euroopassa. Toimitusvarmuuden ja Euroopan kilpailukyvyn kannalta tämä on myös tarpeen. Mietinnön täytyy heijastella sitä, että 10 prosentin tavoitetta ei voida nähdä eristyksissä – mietinnössä on heijasteltava myös infrastruktuurikysymyksiä, sen saatavuutta, täytetäänkö sitten tämä 10 prosentin tavoite tai ei. Ehdotimme myös, että lisättäisiin tämä ulottuvuus mietintöön. Meidän täytyy pitää mielessämme perusparametrit silloin, kun neuvottelemme tästä mietinnöstä – eurooppalaiset sähkömarkkinat on parhaalla mahdollisella tavalla yhdistettävä, jotta hyödyt saadaan myös kuluttajille. On keskityttävä eurooppalaista lisäarvoa tuottaviin hankkeisiin silloin, kun kyse on Euroopan rahoituksesta. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijä Erikssonille ja myös varjokollegoille. Kiitos. Kiitos. Kapisen Ruiz. SND. SNT-ryhmästä ja ensimmäinen oli EPPn puheenvuoro. Komissarinen. No. Haluaisin kiittää tässä tästä aloitteesta ja tästä hengestä, joka tässä mietinnön taustalla on. Energian sisämarkkinat, yhtenäismarkkinat ovat tärkeitä ja myös parempi toimitusvarmuus. Ja siihen tarvitaan 10 prosentin yhteenliitännät, joten Tärkein tavoite tässä mietinnössä on myös se, että jatketaan rakentavaa vuoropuhelua. Kuitenkin en ole sisällön osalta täysin tyytyväinen, eikä tämän taustan osalta. En ole tyytyväinen, koska kun luen tätä mietintöluonnosta, niin tuntuu, että yhteinen tavoite, joka EUlla on, on jäänyt, jäänyt huomiota, eli se, että todella halutaan rakentaa energian markkinat. En ole myöskään toimitusvarmuudesta aivan tyytyväinen. Täytyy pyrkiä siihen, että todella saadaan järkevät hinnat kuluttajille. Ja siis täytyy muistaa, että 10 prosenttia yhteenliitäntöjä on minimi, eikä mietinnössä puhuta tästä. Eli pyydän koko, tai teitä kaikkia pohtimaan näitä yhteisiä tavoitteita, pyydän teiltä solidaarisuutta siihen, että tuolla pyrimme yhteisiin tavoitteisiin. Meidän täytyy esimerkiksi pyrkiä siihen, että päästäisiin eroon näistä energiasaarekkeista – ja mielestäni tähän liittyen tässä on epäkorrektia tietoja, faktaa liittyen esimerkiksi Iberian niemimaahan. Tässä ei puhuta tietyistä tavoitteista, joita meillä on vuoteen 2020 mennessä. Joten siksi pyydän teiltä solidaarisuutta Tässä usein edustetaan sellaisia maita, joissa yhteenliittymät ovat pidemmällä. Eli täytyy puuttua näihin energiasaarekkeisiin. Se täytyy lisätä tietoisuutta niiden osalta. Myös komission jäsen Kanjete epäsuorasti sanoi, että hän on sitoutunut siihen, että energiasaarekkeita lähdetään purkamaan. Eli kuten sanoin, 10 prosentin yhteenliitäntätavoite on todella vähimmäistavoite, jotta nämä yhteismarkkinat toteutuvat. Uh, thank you, madam. Kiitos tästä puheenvuorosta. Edustaja Teliska, olkaa hyvä. Kiitoksia. Hyvää iltapäivää. Niin, tiedän, että yleensä kohteliaasti kiitämme esittelijää, mutta minä voin tehdä tämän todellakin aivan aidosti koska on ollut ilo työskennellä hänen kanssaan ja pidän myös arvossa, hän on pitänyt myöskin arvossa muiden varjostelijoiden panosta. Haluaisin kuitenkin olla hiukan poliittisempi nyt aivan aluksi. Tämä tavoite ei ole uusi. Me muistanemme, että vuonna 2002 puhuttiin tavoitteista, jotka ovat olleet olemassa ja olemme työskennelleet näiden tavoitteiden parissa – nyt 13 vuotta emme ole kovinkaan paljon muuttuneessa tilanteessa. On tärkeää nyt saada mietintö oikeaan muotoon, identifioida oikeat asiat, määritellään pullonkaulat, mutta asettaa myöskin tavoitteita, jotka ovat hallittavissa. Haluaisin välttää sitä, että vuonna 2020 tai 2025 me teemme uuden mietinnön, joka pohjimmiltaan toistaa tämän mietinnön sisältöä. Luonnos on minusta hyvin tasapainoinen ja minun on todettava, että minulla ei ole suurempiakaan vaikeuksia sen hyväksymisessä, mutta sanoisinpä vain mitä enemmän aikaa vietämme sen parissa, sitä enemmän tulee tarkistuksia ja väittäisinpä jopa, että me hiukan vesitämme tekstiä ja minä haluaisin iskevän poliittisen tekstin, jossa olisivat kaikki olennaiset kysymykset, mutta joka lähettäisi selkeän viestin ja antaisi selkeän tiedon eteenpäin ja siksi muistaisin kollegoja siitä, että ei pidä lyhtyä minkäänlaiseen tarkistusinflaatioon, koska se todellakin voi vaarantaa tai sisältää sen vaaran, että teksti vesittyy. Minä esittäisin yhden tärkeän kommentin, ja se on se, että me emme voi olla piittaamatta markkinoista. Kaikki kollegat, jotka tähän asti ovat puhuneet, ovat puhuneet sähkömarkkinoista, mutta se merkitsee myös sitä, että meidän pitäisi pohtia, kunnioittaa virtoja, energian, sähkön virtoja. Saman aikaan kuitenkin tämän ohessa päivittäin linkkejä, jotka ovat puutteellisia, yhteyksiä, jotka ovat puutteellisia. Meidän ei kuitenkaan pidä rakentaa mitään sellaista, mikä ei vastaa sitä, mitä markkinat, mikä vastaisi markkinan virtoja, tai millaisia niiden oletetaan olevan. Tähän asti olemme ole menneet mietinnössä oikeaan suuntaan. kun on vielä vivahteita, joihin voidaan tarttua. Ja voin ymmärtää myös sen, että jokainen kollega ole täysin tyytyväinen. Mitä me myös olemme pyrkineet tekemään mietinnössä on se, että lähdemme liikkeelle todisteista. Minusta meidän tulisi todellakin perustaa toimintamme todellisiin vaikutusarvioihin ja tärkeää, että nämä voimakkaasti nousevat esille. S- ja D-kollegami puhui solidaarisuudesta. Olen tästä yhtä mieltä ilman muuta. Mutta on kysymys solidaarisuudesta ja vastuullisuudesta. Ja mitä minuun tulee, Alden puolesta minä en katso asiaa kansalliselta kannalta. Maat, jotka ovat puhuneet tästä, ovat ehkä hiukan olleet eri tilanteessa, mutta minä puhuisin asiasta riippumatta maista ja alueista, mutta kuitenkin kunnioittain avaintavoitteita ja tiettyjä faktoja – ja olen varma, että Iberian nimenomaan kysymystä voidaan tarkastella erikseen, mutta olisi hyvä, jos pitäisimme tällaisen yleiskattavan lähestymistavan ja voisimme katsoa sitten hiukan tätä alueellista lähestymistapaa erikseen, mutta kuitenkin niin, että näillä alueellisilla kysymyksillä ei kaapattaisi tätä mietintöä. Sitten pari kommenttia vielä. Jotkut ovat puhuneet äh, asiasta, että like to see it uh, for the dilute. Tämä on kysymyksiä, joita on hiukan ehkä vesitetty, mutta meidän ei pitäisi käyttää rahoitusta ilman verkkoihin ilman, että meillä on pain, tasapainoinen lähestymistapa, joka liittyy siihen, miten investoidaan kansallisiin verkkoihin. Pitää olla tämä tasapaino, koska muuten tästä tulee rahojen tuhlaamista. Olen iloinen siitä, että esittelijä on ottanut tämän näkökannan täysin huomioon. Sitten äh, kiintiöiden sitovuus. Henkilökohtaisesti olen aika avoin tässä kysymyksessä, mutta minusta <clears throat> esittelijä on kyllä oikeassa siinä, että on hiukan elementtejä, jotka ovat hiukan äh, keskenään ristiriitaisia ja siksi pitää saada oikea tasapaino. Ja sitten vielä yksi loppukommentti. Jos me vaikkapa tarkastelemme alueita kuin Baltian maat, Iberian nimenomaan mainittu, mutta But I think that we should be looking also mutta valtia osaltakin meidän pitäisi katsoa, mitä on saavutettu, mikä on saavutettavissa ja mikä on asteettaisuus. Meillä on voimakasta asteettaisuutta, mihin voidaan vielä palata, mutta kokonaisuudessa, herra puheenjohtaja, me olemme oikealla linjalla. Olen yhtä mieltä Estelian kanssa siitä, että jos me <clears throat> olemme hiukan kurinalaisempia esimerkiksi tarkistusten määrän suhteen, saamme varmasti tuloksen aikaan hyvin pian. Madame Kappel. Edustaja Kapel, olkaa hyvä. Thank you. Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Olen ollut tästä vähän aikaa varjoesittelijänä tässä mietinnössä. Ja voin todeta, että esittelijä on työstänyt tässä tulee keskeisiä kohtia yhdessä varjoesittelijöiden kanssa. Erityisesti mitä tulee alueellistamiseen, sitähän on kuvannut erittäin hyvin ja yhteenliitännöissä tämä on juuri keskeistä. Aserin rooli tässä on myös äärimmäisen tärkeää. Kun katsotaan näin tärkeätä alaa kuin nämä verkot ovat, niin sääntelyllä on tärkeä osa esimerkiksi Saksan ja Itävallan välillä tilanne toimii aika hyvin, mutta ASER on tätä hieman kyseenalaistanut. Mielestäni mietintöön pitäisi saada hieman mukaan lisää aiheesta, joka koskee moni, moninaistamista ja toimitusvarmuutta. Tästä Kanjetekin Kanjete puhui. Tämä on tärkeää. Ehkäpä tätä asiaa voitaisiin tässä tuoda paremmin esille. Samoin rahoitus. Kyllä siitä puhutaan mietinnössä, mutta tilanne on monimutkaisempi. Sähköjohtojen osalta on olemassa myös näitä PIC-hankkeita, 250 prioriteettihanketta. Meillä on verkkojen Eurooppa-väline, ESIR-rahasto, suhdanteiden elvyttämisohjelma Meillä on paljon tällaisia konkreettisia asioita, joihin tässä voidaan puuttua. Tärkeää on katsoa tässä myös lupamenettelyä ja kun kyseessä olisi etua koskeva hanke, lupamenettely olisi entistä nopeampi. Se veisi 3,5 vuotta. Pohdin, voitaisiinko tätä ulottaa koskemaan kaikkia hankkeita. Ainakin Itävallassa luvan saaminen kestää yleensä aivan liian pitkään. Mitä tulee sitten tähän 10 prosentin tavoitteeseen, mielestäni se on hyvä ja haluaisin pitää sitä kiinni, mutta tämä voisi olla vähimmäistavoite. On joitakin jäsenvaltioita, joissa yhteenliitäntä aste on jo korkeampi kuin 10 prosenttia, niin niiden pitäisi pystyä viemään sitä eteenpäin. Portugali ja Espanja tässä tulivat esille, ja kun puhutaan energian monimuotoisuudesta, näistä yhdysjohdoista ja muista, niin 10 prosentin vähimmäistavoite on tässä todella tärkeä. Ja se on tärkeää myös juuri äsken mainitsemani alueellistamisen ohella. Varmasti löydämme tässä nyt hyvän yhteisen tuloksen. I've got uh, Kiitos. Vielä kaksi puhujaa on listalla. Odin jo ja Ernst. Jos joku vielä haluaisi käyttää puheenvuoron, niin nyt siihen olisi tilaisuus. Rinjo ja Ernst. Okei. Okay. Yes. I read. Yes, okay. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós tivemos esta manhã um debate muito interessante. Puheenjohtaja, aamupäivällä kävimme komission jäsen Arjaskan jäten kanssa mielenkiintoista keskustelua hyvin selkeäksi kävi se, että kun haluamme saada yhteiset energiamarkkinat, niin tässä on kaksi tärkeää osuutta. Markkinat sinällään ja toisaalta taas markkinoiden hallinnointi. Ymmärrämme tämän merkityksen, kun katsomme neuvoston päätelmiä. Kyseessä on vahvistetun yhteistyön metodi. ja valtiolla on omat ohjelmansa ja sitten joku sen vuoden kuluttua katsotaan, miten ne tavoitteet ovat täyttyneet. Jos ei ole vankkaa yhteen liitäntäjärjestelmää, josta saataisiin kokonaiskäsitys 28 jäsenvaltion kokonaisuudesta, niin väistämättä hankkeet joutuvat sitten viipeisiin. Kun katsotaan esimerkiksi Sähkövertauksia, niin tästähän tulee melko moisia lähestulkoon oikosulkuja, voisin sanoa, ihan kuvainnollisesti ja konkreettisesti. Minusta esittelijä ei aivan täysin nyt ymmärrä ongelmaa. Hän ei välttämättä saa, tai esittele tällaista kokonaiskäsitystä, niin kuin Espanjan kollega totesi. On maita, joilla ei ole vastaavia yhteenliitäntäongelmia niin kuin meillä päin. Täytyy toimia järkevästi, mutta yhtenäiset energiamarkkinat eivät toimi, jos ei ole jonkinlaisia minimitakeita palvelusta. Thank you very much, Madame. Kiitos, edustaja Ernst. Olkaa hyvä. Eh, ja dank. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos, että vielä saan tilaisuuden käyttää puheenvuoron, mutta itse asiassa on, sanoisin, että ajan äh, suunnittelu aika vaikeaa. Mutta pari lyhyitä kommentteja. Ensinnäkin esittelijä haluan kiittää siitä, että hän on tehnyt mietintöluonnoksen ja tehnyt kompromisseja, jotka ovat todella hyviä ja jossa on monia kommentteja otettu huomioon. Ja on sanottava, että tämä on hyvin vaikea kysymyskenttä ja minusta tämän mietinnön suunta on täysin oikea. Mitä tulee tähän 10 prosenttiin, Olemme alusta asti, niin kuin tiedätte, olleet hiukan tyytymättömiä, 10 prosenttia, 15 prosenttia, kysymys on aina mielivaltaisista luvuista, ja on selvää, että yhteenliitettävyydessä on tarvetta saada aikaan kurottua umpeen on jäljellä olevia puutteita, ja joissakin maissa on tilanne 70 prosenttia on jo ylitetty. Ratkaiseva kysymys ei mennäkään tämmöinen yhteenliitettävyys, vaan luonnollisesti se, että varmistetaan – pääsy energiamarkkinoille ja että uusiutuvat energiat myös pidetään mielessä. Meillä voi olla minkälaisia yhteenliityntäratkaisuja tahansa, mutta meidän kantamme tärkeintä on uusiutuva energia. Se ei saa tulla vain huomioitetuksi, vaan sen pitää olla ensisijaista. Toinen asia on sitten ASER. Meillä ryhmässä se on kiistelty, tämä minun on tunnustettava. Minä uskon ja toivon, että enemmistö saisi suuntaa vietyä siihen suuntaan, että aseria saadaan vahvistettua niistä syistä, jotka kollegit ovat maininneet, että se olisi tällainen tärkeä väline ja haluaisin sanoa, että meillä tässä kuitenkin on vielä tarvetta keskusteluun ryhmän sisällä tästä asiasta. Minulle tämä ei ole mikään ongelma. Kolmas asia, jonka haluaisin mainita, on se, että mistä me, mihin me olemme välttämättä kuin tyytyväisiä. Ja tämä nyt kollegat pohjoisessa rannikkojen edustalla tapahtuva energiantuotanto. Tämän suhteen olemme olleet eh, hiukan eh, epäileviä sen suhteen, ja tällainen makrotalouden lähestymistapa ajatellen ympäristöä, kestävyyttä, eh, niin osalta se on kiistetty kysymys. Ja hajautetut ratkaisut olisivat minusta tässä mielessä parempia, mutta sanoisin, että tämä ei ole sellainen kohta, jota välttämättä tuemme, niin kuin täällä on todettu. Espanjan suhteen olemme skeptisiä, olemme skeptisiä sen suhteen, onko asiat hyvin säädelty. Tästä täytyy vielä keskustella täsmällisemmin espanjalaisten kollegojen kanssa, että katso, miten lopulta sitten näemme asiaa. Kiitos. Kiitoksia. Chair. And thank you for the, to the... Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle oikein hyvästä mietinnöstä. Kenties voisin tässä heijastella kollegan kommentteja markkinarakenteesta ja hallinnointirakenteesta. On tärkeää, että meillä on selkeä eurooppalainen näkemys aiheesta. Mehän keskustelimme aiheesta aiemmin jo komission sen kanjeten kanssa. 10 prosentin tavoitteen lisäksi täytyy huomioida myös välineet. Jos halutaan todellista verkkointegraatiota Eurooppaan, niin täytyy löytää yhteiset politiikat ja pohtia myös instituutioita, esimerkiksi aseria. Tästä on keskusteltu useaan kertaan, mutta täytyy pohtia nimenomaan tästä näkökulmasta sitä, miten saadaan e- lisätyksi yhteenkytkentöjä. Me tarvitsemme kokonaisvaltaisen eurooppalaisen lähestymistavan, jos haluamme ylittää tämän ongelman. Edelleenkin meillä on konkreettisia pullonkauloja jäsenvaltioissa ja niiden välillä. Tämä täytyy aivan selkeästi nostaa esille. Tämä on häpeällistä. Kun puhutaan yhtenäisistä energiamarkkinoista, niin ei meillä sellaisia ole, koska meillä on edelleenkin pullonkauloja, jotka olisi helppo kuroa umpeen. kun puhumme kapasiteetista ja markkinoista, niin mehän haluamme muuttaa energiankäyttömme niin, että toimimme kestävämmin ja käytämme uusiutuvia energianlähteitä. Jos me haluamme todella eurooppalaisia markkinoita, niin tarvitsemme näitä yhteenliitäntöjä. Tätäkin yhteyttä pitäisi vielä korostaa. Mutta kiitos kuitenkin mielenkiintoisesta mietintöluonnoksesta ja mielelläni keskustelen tässä, tästä jatkossakin. Kiitos, kollega Pohe. Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne. Já bych rád poděkoval panu zpravodajovi. Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Se, että tehostetaan energiainfrastruktuureita, on yksi avainelementti siinä, että saavutetaan yhtenäiset energiamarkkinat. Tarvitsemme rajat ylittäviä verkkojen yhteenliitäntöjä mutta tässä emme saisi rajoittaa tavoitetta ainoastaan 10 prosenttiin tuotetusta kapasiteetista. Siksi tuen esittelijän näkemystä siitä, että on otettava huomioon ei ainoastaan nykytilanne, vaan äh, energialähteiden tilanne eri jäsenvaltioissa ja kansalliset verkot. Esimerkiksi puutteet Saksan verkoissa aiheuttavat vaaraa naapurimaiden verkoille ja siksi sääntelijöiden ja meidän pitäisi kiinnittää suurempaa huomiota juuri kansallisiin verkkoihin. Jotta tavoitteeseen päästään, pitäisi päästä eroon sisäisistä energiapullonkauloista ja pitäisi pystyä koordinoimaan kansallisia politiikkoja entistä paremmin käyttää hyväksemme nykyisiä keinoja suunnata tukea sinne, missä sitä eniten tarvitaan. European Commission. Kiitos sitten komissiosta. Komission edustaja. Wrong pronunciation. From Director General. Komission edustaja on energia pääosastosta. Olkaa hyvä. Uh, Mr. Chairman, thank you very much. Puhemies, kiit- puheenjohtaja, kiitos. Ensinnäkin kiitokset esittelijälle siitä, mikä meidän mielestämme on hyvin tasapainoinen mietintö. Haluan vain toistaa, että 10 prosentin vähimmäisyhteenliitettävyystavoite, siinä painopiste on sillä, että se on vähimmäistavoite ja se palvelee kolmea tavoitetta energiapolitiikassa. Kysymys ei ole pelkästään siitä, että täydennetään sisäiset energiamarkkinat, vaan kysymys on myöskin toimitusvarmuudesta ja eikä sunkaan vähäisimmässä määrin kysymys on siitä, että myöskin tuetaan kestävyyttä nimenomaan sähköverkon kautta. Meistä tämä on hyvin tasapainoinen lähestymistapa. Olemme myös sitä mieltä, että ajamalla tavoitteita, jotka ovat olleet sitovia, mietintö menee oikeaan suuntaan, joka on joustavuus. Se ei sulje pois solidaarisuutta, mutta itse asiassa antaa enemmän liikkumavaraa sen huomioittamiselle, että on kansallisia ja alueellisia eroja. Mitä sitten tulee rahoitukseen ja rahoituskysymyksiin? Me itse asiassa lähdimme liikkeelle yhteisiä etuja koskevista hankkeista sähkön ja kaasun alalta ja katsoimme, että tärkein este näiden verkkojen kehittämiselle ei ole rahoitus, vaan lupien myöntäminen ja se, että yleisesti hyväksytään nämä verkot. Kolme ja puolen vuoden aikataulu hyväksymisille on sellainen, jota täytyy jäsenvaltiossa noudattaa, ja jäsenvaltioiden täytyy tehdä kaikki mahdollinen, jotta luodaan oikeat rakenteet, jotka mahdollistavat sen, että hankkeiden toteuttajat täysin hyväksyvät kaiken, mikä on EUn lainsäädännössä, ja täysin vetävät mukaan yleisön niin, että he esittävät sellaisia rakenteita, jotka pystyvät täyttämään kolme ja puolen vuoden aikataulun kaikilla tavoilla. Jäsenvaltiot, jotka haluavat tehdä enemmän, etteivät sovelleta pelkästään näihin yhteistä etua koskeviin hankkeisiin, vaan myöskin muihin sisämarkkinoiden energiahankkeisiin, kuitenkin soveltaen samaa menettelyä, joka liittyy näihin hyväksymismenettelyihin. Kiitos. Thank you for your remarks. Kiitos kommenteistanne. Euroopan komission edustaja. Nyt pyytäisin vielä esittelijää käyttämään loppupuheenvuoro. Thank you very much, Mr. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille esittämistänne kommenteista. Pidän niitä arvossa, samoin tarkistuksia. Ja uskon, että laajalla enemmistöllä saamme ratkaistua nämä yhteiset ongelmat. Miksipä ei? Vielä lopuksi puuttuisin joihinkin konkreettisiin ongelmiin, joita Euroopassa tämän asian tiimoilta on. Ongelmat ovat hieman erilaisia paikasta toiseen. Esimerkiksi Ruotsi. Meillä on hyviä yhteenliitäntöjä esimerkiksi Tanskan ja Saksan suuntaan eikä Puolan suuntaan, mutta ne eivät ole aina liikenteelle avoimia. Tämä on ongelma, joka täytyy muistaa. Eli liitäntä ei aina ole ratkaisu, vaan niiden tulee olla myös avoimia. Tarvitaan päteviä viranomaisia ja toimivia järjestelmiä. Toinen, toinen ongelma tulee puolesta puheenjohtaja. Puola voidaan pitää jonkinlaisena energia saarekkeena liitännät muuhun Eurooppaan ovat varsin vähäisiä ja liitäntöjä on, on saatava lisää. Sitten Saksa. Saksan pohjois- ja eteläisten osien erot. Niiden suhteen tämä tavoite ei toimi, mutta tämä ero tai ongelma Saksan pohjois- ja eteläosien välillä pitää ratkaista, koska kun se saadaan ratkaistua, niin saadaan ratkaistua myös monia energiamarkkinoiden yhteisiä ongelmia myös Puolan suuntaan. Ja neljäs ongelma liittyy Iberian niemimaahan. Se on aivan liian vähän yhteyksissä muuhun Eurooppaan, mutta tuo on alueellinen ongelma. 10 prosenttia ei tässä ratkaise ongelmaa, mutta jos meillä on lisää tavoitteita alueellisesti, voimme ratkaista sitten Iberian niemimaan ongelmat. Näin onkin tärkeää toimia ja uskon, että 10 prosentin tavoite on ollut hyvä. Sen pohjalta on hyvä myös jatkaa. Ehkäpä 15 prosenttia vuoteen 2030 mennessä voisi toimia, mutta tämän lisäksi tarvitaan muita ratkaisuja. Ja vielä aivan lopuksi toteaisin edustaja Ernstille, että uskon, että yhteen liitantakysymys ei liity pelkästään yhtenäismarkkinoiden loppuun saattamiseen, vaan myös siihen, että voidaan tarkastella ilmastokysymyksiä, ilmastotavoitteita. Yhtenäismarkkinat ovat hyvä asia uusiutuvien energialähteiden osalta, 80 prosenttia uusista liitännöistä olisi juuri uusiutuvalle energialle. Eli tätä kautta voitaisiin pureutua ilmastotavoitteisiin, saada järjestelmän lisää uusiutuvaa energiaa, joten on hyvä päätös tavata ja keskustella näistä kysymyksistä Pariisissa. Colleague, um, as uh, we've got a uh, few minutes. Kiitos meillä on jokunen minuutti aikaa, niin haluaisin todeta tähän jotakin. Ette maininnut Baltian maita todellisena energiasaarekeina. Niillähän on sellaiset yhteydet Venäjään synkronisointi toimii Venäjän suuntaan, mutta ei EUn suuntaan ja yhteyksiä ei ole riittävästi. Tämä vain aivan kommenttina, koska mainitsitte useita maita ja energiasaarekkeita ja Baltian maathan ovat suuri ongelma. Yes, uh, because, uh, uh, niin, pian suuri osa tästä ongelmasta ratkaistaan. Marraskuussa syntyy uusi liitäntä tai otetaan uusi liitäntä käyttöön Ruotsin ja Liettuan välillä. Ja suunnitelmissa on myös aivan lähitulevaisuudessa yhdistää Baltian maat Puolaan. Tämä varmasti haluaisit kuulla. Important for us. Niin, nehän ovat meille kaikille hyvin tärkeitä maita. Kapison Ruiz vielä. Gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Niin, haluan käyttää tilaisuutta, mutta se sanoisin, että on totta, että kuten kuuntelin myöskin komissiota, että hanke on tasapainoinen ja sitä kautta voidaan sallia. Sitten on tarvittavaa solidarisuutta tämän 10 prosentin osalta, mutta tämä tahto, se voisi myöskin liittyä tällaisen eh, takaisinvirtaukseen, eli Eli tämä mietintö, me todellakin tarvitsemme sitä, mutta se on oikein äh, takua ajatellen myöskin energian sisämarkkinoita. Ja haluaisin vain korjata sitä, mitä äh, esittelijä on puhunut siitä, että meillä ei ole tällaista 10 prosentin yhteenliittyvyyttä äh, kansallisella tasolla tai alueellisesti. Voisin sanoa, että Meillä on olemassa yhteenliittyvyyttä <clears throat> Portugalin kanssa, mutta selvästi tämä on riittämätöntä, sillä ei kautta voida taata tällaista energiasolisuutta. Ja tämä on myöskin jonkinlaista ajatellen uusiutuvaa energiaa. Ja, ja kun, kun varjostelija Guesta puhui siitä, että Espanjan tiettyjä epäilyksiä, jotka liittyvät uusiutuvaan energiaan, haluaisin sanoa, että totta kai on varmaa, että meillä on ollut tiettyjä toimenpiteitä. Tilanne on kriittinen ja vaikea ja sanoin, että toimintaa on todellakin hyväksytty Espanjassa, mutta ei olla mitenkään uusiutuvaa energiaa vastaan, mutta se ei ole ollut välttämättä ensisijainen hanke. Ja mitä tulee sitten Baltian alueeseen ja Ivelian Nierimaahan ja todellakin hyvä jatkaa tätä keskustelua edelleen ja tarttua niihin kysymyksiin, jotka kaikki nämä ovat herkkiä. Madame de Castillo Vera. De Castillo Vera. Eh, no. Olen pahoillani puheenjohtaja siitä, että en ollut läsnä aivan alusta lähtien, mutta olen ollut aktiivisesti mukana tämän asian käsittelyssä tarkistuksen kautta – Sehän onkin meille tärkeä tehtävä, jos emme ole esittelijänä tai varjoesittelijänä. Kollegamme Kavesan puhui juuri Espanjasta ja haluaisin puhua Espanjasta ja uusiutuvista energianlähteistä ja yhteenliitännöistä. Mahdollisuus kehittää uusiutuvia energianlähteitä Espanjassa esimerkiksi riippuu pitkälti siitä, että, inter, että yhteenliitännät toteutuvat, koska ne helpottavat sitä, että jos tietyllä hetkellä syntyy ylituotantoa uusiutuvilla energialähteillä, niin on mahdollisuus jakaa tätä energiaa sitten muualle näiden yhteenliitäntöjen kautta samalla tavalla silloin, kun Iberian niemimaalla on pula energiasta, tässä tapauksessa Espanjassa. Meillä on nyt yhteys Ranskaan. Eli kun puhutaan uusiutuvista energialähteistä, niin siihen liittyy todella tämä yhteenliitäntöjen tärkeä rooli. As you see, if it is some slightly niin kuin näette, meillä on hieman enemmän aikaa ja sitten keskustelu jatkuu ja eri kysymyksiä nousee esille. Uusiutuvien energialähteiden yhteydessä meillähän on aika lailla erilaisia tukijärjestelmiä käytössä eri jäsenvaltioissa. Kyseessä on epäreilu kilpailu jos markkinat avataan tällä hetkellä uusiutuvan sähkön osalta. Eli meillä on suuri ongelma tällä hetkellä, koska kilpailu avoimilla markkinoilla, kun kuitenkin tukijärjestelmät ovat aika lailla erilaiset. Tilanne on siis aivan mahdoton. Jos kaikki tukijärjestelmät ja kannustimet lopetetaan, eri energialähteiltä sähkön tuotannosta. Kenties tämä on tarpeen lähtien vuodesta 2020, aivan niin kuin kolme tuntia sitten totesimme yhdessä komission sen Kanjetten kanssa. Tämän suuntaisen ehdotuksen tein. Vuodesta 2020 voisimme ryhtyä käymään kauppaa näillä ehdoilla. Kollegat esittelijä, kenties komissio, jos haluatte nyt käyttää puheenvuoroa, niin meillä on vielä noin kuutisen minuuttia aikaa. Ei tietenkään kuutta minuuttia tarvitse puhua. Uh, just take up the... Niin tartun kommentteihin, joita nousi esille. Minusta yksi tärkeä asia tässä yhteenliitettävyydessä ja verkostoissa on se, että parannetaan tai ja vahvistetaan yhteenliitettävyyttä – Nimittäin meillä on potentiaalia, suurta potentiaalia uusiutuvassa energiassa, Pohjanmerellä, Itämerellä. Meillä on suurta potentiaalia myöskin Euroopan kaakkoisosissa ja myös äh, Iberian niemimaalla. Ja jos me ratkaisemme ongelmat, ajatellen sitä, että me tuomme liikaa energiaa Euroopan unioniin, ja meidän täytyy kuitenkin saavuttaa ilmastotavoitteet. Silloin me tarvitsemme enemmän uusiutuvaa energiaa ja meidän pitää avata mahdollisuudet, avata, avautua potentiaalille, avata euron markkinat tälle ja tulevaisuudessa sähköjärjestelmät vievät huomattavasti suurimman osan koko energiajärjestelmästä ja uskonkin, että tämä on hyvä asia koska fossiiliset polttoaineet, kaasu ja hiili ovat pääasiassa muilla alueilla. Jos voimme käyttää sähköjärjestelmää, käyttää potentiaalia, joka on uusiutuvassa energiassa, saamme ratkaistua monia suuria ongelmia energiasektorilla, ei pelkästään ajatellen ilmastotavoitteita, vaan myöskin omien tuotantokeinojen riittävää käyttämistä sen sijaan, että tuotaisiin idästä se, mitä käytetään. Thank you for that. Kiitos tästä äänestys mietintöluonnoksesta tapahtuu 13. lokakuuta Itteri-valiokunnan kokouksessa ja sen jälkeen sitten täysistunnossa. Nyt voimme siirtyä kohtaan 15. Iträn valtuuskuntavierailu Tanskaan. Palautet tältä vierailulta. Meillähän oli korkean tason edustus paikalla matkalla. Valtuuskuntamme johdossa oli Morten Helvek Petersen, valiokunnan varapuheenjohtaja. Muun muassa perustui, eh, perehdyimme Kööpenhaminan alueella siihen, miten päästään eh, hiilettömän talouteen vuoteen 2025 mennessä. Myös alueelliset ja paikallisviranomaiset ja niiden toiminta, tutkimus- ja teollisuuskysymykset ovat meille tärkeitä. Valt- valtuuskuntavierailun yleinen kommentointi löytyy myös asiakirjoistanne. Nyt kuitenkin mielellämme kuuntelemme varapuheenjohtaja. Olkaa hyvä. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Meillä oli monella tapaa onnistunut opintomatka ja Käsittelimme tuolloin keskeisiä kysymyksiä, samoja joita täällä valiokunnassa käsitellään. Puhuitte älykkäistä kaupungeista, Kööpenhaminoista ja niistä. Puhuitte lähestymistavasta, joka tähän liittyy, kun energiaunionia kehitetään. Eli Kööpenhamina pyrkii vuoteen 2025 siihen, että se on hiilineutraali Eli meillä on kunnianhimoisia tavoitteita. Kävimme myös tanskalaisen teollisuuden edustajien liitossa. Puhuttiin haasteista, joita energia, energia paljon käyttävällä teollisuudella on. Esimerkiksi sementtiteollisuudessa he pyrkivät säästämään energiaa, mutta todella käyttävät paljon energiaa, mutta tästä huolimatta pyrkivät sitten olemaan maailmanmarkkinoilla kilpailukykyisiä. Sitten tällainen hedelmien yritys kävimme sellaisessakin. Sekin käyttää paljon energiaa. Ja kävimme myös johtavista tuuli, energia ja uusiutuvien energialähteiden lähteitä mm, uusiutuva energia tuottavissa yrityksissä, samoin erässä lääketeollisuuden yrityksessä. Kävimme erässä laboratoriossa, puhuimme vivisektiosta. Ja tämä oli monille valtuuskunnan jäsenille varmasti uusi asia. Kävimme myös ensimmäisessä julkisessa hiilineutraalissa rakennuksessa Tanskassa ja katsomme, minkälaisia ratkaisuja siellä on käytetty pyrittäessä hiilineutraaliuteen. Oli mielenkiintoista nähdä, miten yhdistetään se, että säästetään energiaa, pyritään kilpailukykyyn ja sen ylläpitämiseen. Sitten tällainen äh, offshore-tuulivoimala Näemme Tanskan suurimman tällaisen tulivoimalan tai tulipuiston. Se tuottaa 400 megawattia tulivoimaa, joka riittää 400 000 tanskalaiskotitaloudelle, eli vastaa 4 prosenttia kaikista käytetystä energiasta. Eli oli mielenkiintoista nähdä, kuinka valtava operaatio tuo oli. ei Pohjan, ei Itämerellä, vaan Tanskan pohjoisosissa. Eli sieltä näkyy lähtulkoon suoraan Norjaan. Valtava hanke on kyseessä. Ja se oli mielenkiintoista nähdä myös täällä käytyjen keskustelujen valossa. Eli pohdittiin, milloin tuulivoimasta tulee todella kaupallisesti kannattavaa. Yksi hankaluus meillä oli, kun saavuimme Tanskaan, Tanskassa pidettiin vaalit ja monilla poliitikoilla oli kädet täynnä töitä. Eli heillä oli hankaluuksia tavata meitä, mutta usein tällaisia asioita on hankala hoitaa tukäteen. Kävimme kuitenkin mielenkiintoisia keskusteluja ihmisten kanssa. Haluaisin kiittää valtuuskuntaa ja jäseniä jotka olivat mukana, josta oli etuoikeus saada johtaa valtuuskuntaa. Ja kiitoksia myös fantastiselle sihteeristölle matkan järjestämisestä. Tämä oli hieno kokemus. Kodik, thank you, Kodik. Kiitos, hyvä kollega, varapuheenjohtaja. Voisin nyt pyytää kollegoita, jotka ovat paikalla salissa, käyttämään puheenvuoron ja lisäämään tähän vielä, jos haluavat. Kukaan ei halua kommentoida. Tämä oli kattava katsaus vierailusta. Kiitos kollega Petersen. Kiitos vierailusta Tanskaan ja raportoinnista myös. Seuraavana esityslistalla palautetta käynnissä olevista kolmikantaneuvotteluista. Ensinnä yleinen tietosuoja ja esittelijä Sean Kelly hän ei ole paikalla, hän ei voinut tulla Brysseliin. Lentokoneongelmiako? No emme tiedä. Emme tiedä täsmälleen syytä, mutta kenties terveysongelmia. Toivottavasti hän kuitenkin on terveenä nyt. Toivottavasti henkilökohtaisella tasolla kaikki on hänellä kunnossa, mutta meillähän on muita kollegoita toki ja hyvin tärkeitä aiheita. Sitten verkkoturva ja tietoturvadirektiivi Pilar de Castillo Vera käynnisti ja lähestulkoon myös sai päätökseen tehtävänsä esittelijänä. Kyse on verkkoturva- ja tietoturvadirektiivistä. ITRE on tässä yhdessä vastuussa sääntöjen mukaisesti. Itren lausunto hyväksyttiin joulukuussa 2013 edellisellä kaudella. Kaikki emme siis olleet mukana käsittelemässä ja hyväksymässä tuota lausuntoa. Parlamentti hyväksyi ensimmäisen käsittelyn kannan maaliskuussa 2014. Neuvottelut käynnistettiin lokakuussa 2014, eli siis tämän kauden käynnistyessä. Neljä kolmikantaa on nyt käyty ja kollegamme Pilar del Castillo Vera on valmis raportoimaan siitä, miten, mitä asiat nyt näyttävät. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää tästä taustatiedosta, jota minun ei tarvitse enää selittää, kertoa siis ensimmäistä äänestyksistä valiokunnassa tai täysistunnossa tai sen sellaista – Mainitsitte oikein, aloitimme kolmikantaneuvottelut lokakuussa 2014, 2014 siis, ja viimeinen kokous oli ennen kesätaukoa 20. kesäkuuta 2015, siis tänä vuonna. Varmastikin tiedätte kaikki, et, mutta haluan muistuttaa, tämä direktiivin tavoitteena on varmistaa korkea kyberturvallisuus koko Euroopan unionissa ja varmistaa se, että jäsenvaltiot ja operaattorit ovat valmiita ja kykeneviä käsittelemään erilaisia ongelmia kyberalueella. Tähän liittyy myöskin tiedottaminen artiklan 54 mukaisessa työristyksessä. Vastuuvaliokunta on IMKO ja ITRELLA on yksinään vastuu tietokonehätä reaktiotoimista. Ja tämä on kohta 7, artikla 7 itse direktiivissä. Joten äh, jäsenvaltion on varmistettava, että kriittiset kysymykset on äh, tilanteessa, että on olemassa ryhmä, joka pystyy vastaamaan asianmukaisesti näihin tapahtumiin välikohtauksiin ja eh, exchange of information. Kansalliset säätelyviranomaiset pystyvät toimimaan tällä alueella ja tämä merkitsee EUn laajuista ennakkovaroitusjärjestelmää. Ja mitä ovat sitten tärkeimmät kysymykset, ovat nostaa esille? On joitakin kysymyksiä, jotka ovat vielä auki ja jotka ovat tärkeitä ja mielenkiintoisia meidän valiokunnallemme. Ensinnäkin parlamentti haluaa yhteistyötä tässä tietotekniikan äh, tulevaisuusryhmien verkostossa ja tietotekniikan kriisiryhmien verkostossa. Siis tämä on tällä hetkellä on aika heikko tämä, koska monet toiminnat ovat vapaaehtoisia. Se merkitsee sitä, että on äh, vesitetty velvoitteita. Kysymys ei ole enää välttämättä edes velvoitteista. <clears throat> Ja viime kädessä nämä eivät ole voimakkaita ne operatiiviset määräykset. Meidän pitää saada aikaan korkeamman tason yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken. Toisaalta keskustelua käydään siitä, onko niin, että direktiivin vaikutusala sellainen, että sitä pitäisi parantaa, että se ei koskisi pelkästään kriittistä äh, infrastruktuuria, tässä on neljän tyyppisestä sektorista näitä kysymys, vesi, energia, liikenne ja rahoituspalvelut. Nämä ovat ne neljä kriittistä infrastruktuuria, joista me puhumme, mutta nyt olemme tekemisissä mahdollisuuden kanssa sisällyttää, tämä oli siis ehdotus, jonka komissio teki, ja suuri osa neuvostostakin sanoi, että tähän että myöskin tietoyhteiskunnan palvelut, markkinat ja pilvilaskentapalvelut ja niin edelleen. Nämä palvelut, niin jos se katettaisiin myös, se olisi merkitse sitä, että ne pitäisi täyttää tietyt vaatimukset. Meillä on usein neuvotteluissa, näin tämä on ollut viime hetken tilanne usein eh, sellainen, että nämä erityistilanteet, niitä, niiden osalta voidaan sanoa, että ovat olennaisia palveluita, eli täytyy täyttää tiettyjä vaatimuksia. Ajatellen tätä kyberturvallisuutta, niiden täytyy myöskin äh, vastata niihin riskeihin, joita ne kohtaavat. Ja, mutta se taso, jolla käsitellä vaatimukset, jotka liittyvät tähän kriittiseen infrastruktuuriin, olisivat toisenlaiset suhteellisesti katsottuna alhaisemmat. Joka tapauksessa tämä kysymys on vielä auki, eikä ole päivämäärää vielä seuraavalle kolmenkantaneuvottelulle. Todennäköisesti joulukuun alkupuolella kuitenkin näin kävisi ilmoitan sitten taas uudestaan teille kehityksestä, mutta jos jollakulla on kysymyksiä, niin voi totta kai kahdenkeskisesti voimme keskustella asioista. Voitte ottaa yhteyttä, olen valmis kertomaan teille, mitä haluatte tietää. Thank you, Pilar. Kiitos, Pilar. Ymmärsin, että seuraavan kolmikannan jälkeen sitten saamme kuulla jälleen teidän raporttinne tilanteesta. Onko nyt kysymyksiä kollegoilta? Meillä ei ole varjoesittelijöitä, koska edellisellä kaudella jo asia saatettiin päätökseen tältä osin. Poliittiset ryhmät eivät ole lähettäneet ketään varjoesittelijöiksi tässä. Komissio julkaisi direktiiviluonnoksensa helmikuussa 2013, eli kaksi ja puoli vuotta sitten. Jos tämä hyväksyttäisiin, niin kyseessä olisi ensimmäinen horisontaalinen EUn lainsäädäntö kyberturvallisuuden alalla. Ensimmäistä kertaa historiassa Euroopan unionissa kaikki jäsenvaltiot järjestäytyisivät kyberturvallisuuden puolustamiseksi. Kiitos kaikista kommenteista sen suhteen, missä tilannetta pitäisi vielä tehostaa ja parantaa, missä heikkoudet piilevät. Kenties uusi reaktiivi on tarpeen myös lähitulevaisuudessa. On hyvin vaikeaa puhua seuraavasta direktiivistä ennen kuin saadaan tämä kolmikanta neuvottelu valmiiksi. Mutta aivan niin kuin mainitsitte, niin nämä seikat ovat hyvin tärkeitä. Kiitos panostuksestanne, ajastanne ja raportoinnista. Seuraava aihe on yhteen toimivuus Euroopan julkishallinnossa yritysten ja kansalaisten kesken. Yhteen toimivuus keinona uudistaa julkista sektoria. Digitaaliunioni on lähestulkoon yhtä tärkeä, jopa tärkeämpi kuin energiaunioni tällä vaalikaudella. Tämähän on aivan uusi ulottuvuus. Viime kerralla totesimme, että kaikki mikä liittyy energiaan on vielä tärkeämpää kuin digitaalisuus, mutta nyt digitaalisuus on todella korkealla esityslistalla. Kollegamme Carlos Sorinjo on vastuussa tästä aiheesta ja ISA 2 ohjelmasta, joka korvaa sitten nykyisen ISA ohjelman. Näin tulee tapahtumaan todennäköisesti ensi vuoden tammikuusta alkaen. Aikaa siis ei ole kovinkaan paljon. Yksi kolmikantaneuvottelu on jo järjestetty toinen päivä syyskuuta. Miltä tilanne nyt näyttää, arvon kollega? obrigado, Presidente. Deixe-me, em primeiro lugar, sublinhar, não faz parte deste... Kiitoksia. Ensin haluan korostaa sitä, että tämä on tärkeä asia, äärimmäisen tärkeä. Energiaunionille siinä, juuri digitaaliunionilla, on tärkeä eteenpäin vievä voima. Haluaisin kertoa teille, että Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat päässeet sopimukseen ISA 2 ohjelmasta, joten nyt voimme mennä eteenpäin äänestyksissä. On mahdollista, että ensimmäinen tammikuuta 2016 aletaan soveltaa tätä uutta ohjelmaa, joka korvaa tämän vuoden lopussa umpeutuvan vanhan ohjelman yli 300 miljoonaa euroa, jota käytetään sitten yhteen toimivuuskysymyksiin kansalaisille ja yrityksille. Uusi ohjelma ei pelkästään ole jatkoa aikaisemmalle ohjelmalle, vaan tähän liittyy kaksi tärkeää kysymystä. Ensinnäkin tässä on otettu huomioon se, että ensimmäinen uusia digitaalisia, meillä on siis uudet digitaaliset markkinat ja toiseksi on otettu huomioon myös merkittävä teknologian kehitys viime vuosina. Näin olemme saaneet tehtyä joitakin merkittäviä muutoksia ohjelmaan. Euroopan parlamentti taisteli näiden asioiden puolesta. ITRE oli vastuuvaliokuntana, mukana olivat myös IMKO ja LIBE-valiokunta. Ja me onnistuimme Saman mukaan todella tärkeitä elementtejä. Esimerkiksi sen, että tällä ohjelmalla ei tueta pelkästään yhteentoimivuusratkaisuja, tai todennäköisesti näin ei tule olemaan, vaan tällä tullaan tukemaan yhteisiä foorumeita, yhteisiä alustoja, yhteisiä rakenteita – joiden pohjalta hallinnot voivat sitten kehittää ratkaisuja. Tässä on siis 131 miljoonaa euroa ja näiden edistysaskeleiden kautta voimme todella lisätä yhteentoimivuutta ja lisätä myös yhteyksiä ja muuta vaihtoa. Ja toiseksi olemme ottaneet käyttöön entistä avoimempia kriteereitä, esimerkiksi tukikelpoisuuden ja ehdokkaiden arvioinnin. Ja olemme arvioineet sitä, miten ohjelmat vaikuttavat alueisiin. Usein ohjelmissa on pyritty löytämään vain kansallisia ratkaisuja, joten me olemme painottaneet myös alueellista ulottuvuutta. Pyrimme löytämään laajempia ratkaisuja, joita voidaan käyttää sitten myös muissa yhteyksissä. Ja pyrimme myös siihen, että menettelyä voidaan yksinkertaistaa, jotta ohjelmia olisi entistä helpommin käyttää. onnistuimme ottamaan käyttöön tietyn kannustinjärjestelmän TNT-verkkojen osalta. Ja hyvin tärkeää on, että käyttäjät, ohjelman käyttäjät, yritykset, kansalaiset ja loppukäyttäjät ovat yhteydessä ohjelmaa rahoittaviin tahoihin. Pitäisi, olisi pitänyt katsoa myös kansalaisyhteiskunnan tahoa tai roolia. Jatkossa katsotaan, miten sitten ohjelmia voidaan entisestään parantaa. Saavutimme myös toisen tärkeän kysymyksen, joka liittyy sisämarkkinoihin, eli se, miten julkishallinto linkitetään kansalaisiin ja yrityksiin, miten käyttö on helpompaa. Pyrimme löytämään entistä innovatiivisempia käyttömahdollisuuksia, vähentämään byrokratiaa ja löysimme tasapainon erässä tärkeässä kysymyksessä, jota mitä on käsitellyt. Eli siinä, että taataan nykysääntöjen mukainen tietoturva ohjelman jokaisessa käyttövaiheessa. Ohjelma käytetään vuosina 2017-2020 verkon neutraalius ja muut tällaisiin hankkeisiin liittyvät käsitteet vasta kehittyvät. Mutta näitä kriteereitä siis sovelletaan alusta loppuun. Saimme aikaan hyvän ohjelman. Toivottavasti sitä käytetään oikealla tavalla. Halusin vielä kiittää yhteistyöstä kaikkien kollegoiden kesken, varjoesittelijöiden, ja myös muiden valiokuntien kollegoiden kanssa Inkosta ja Libestä ja muuta parlamentin, neuvoston ja komission henkilökuntaa, jotka olivat mukana työssä. Yhteistyö oli todella erinomaista. Positive. Kiitos, tilanne näyttää siis myönteiseltä. Toivomme, että 13. lokakuuta voimme äänestää tästä sopimuksesta. Luxemburgin puheenjohtaja valtiona saisi siis lähettää meille kirjeen, jossa varmistetaan, että näin tapahtuu. Näin ei ole vielä tapahtunut. Eli tätä pitää vielä odottaa. Kyllä olemme jo saaneet tämän kirjeen, puheenjohtaja. Vahvistus on saatu ja olemme valmiita äänestyksiin. 13 of October. 13. lokakuuta pitäisi siis tästä äänestää. Kiitos arvon kollega. Sopimukseen on siis päästy ja kiitos tästä raportoinnista. Onko muita asioita? Meetings. Seuraavat kokoukset 12. lokakuuta. Niin anteeksi. Olkaa hyvä. Oh. And, and colleague Martin. Very good. Eh, grazie Presidente. Volevo... Kiitos puheenjohtaja. Muissa asioissa halusin pyytää mahdollisuutta siihen, että valiokunta kokoontuisi, kokoontuisi ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään Volkswagen-kysymystä. Mielestäni me voimme käsitellä tämänkaltaisia kysymyksiä myös Euro- Euroopan osalta. Eli kysyn, onko mahdollista järjestää ylimääräinen ad hoc kokous, jossa käsiteltäisiin Volkswagenin vakavaa tilannetta? We noticed, certainly. Kiitos. Me panemme tämän kommenttinne ylös se on tärkeää. Todennäköisesti tulisi hieman laajentaa tätä ongelmakenttää. Ei käsitellä pelkästään yhtä eurooppalaista yritystä, vaan mahdollisesti muitakin. Mehän tiedämme, että TTIP-neuvottelut ovat käynnissä ja siinäkin yhteydessä käsitellään tämän tyyppisiä ongelmia, niin kuin tämä Volkswagenin tapaus nyt Yhdysvalloissa. Pohdimme mahdollisuutta ottaa huomioon kommenttinne. Sopiiko näin? Toinen kollega Mahtaa, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että tänä aamuna useat äänestykset lykättiin. Kaikkihan olivat paikalla, näkivät mitä tapahtui, ymmärrän eh, työjärjestysnäkökulman, mutta luotan apunne, jotta voimme äänestää näistä mietinnöistä mahdollisimman nopeasti. Nehän olivat jo esityslistalla ja olivat myös Strasbourgin täysistunnon esityslistalla mukana, enkä toivoisi, että ne sitten jäävät hamaan tulevaisuuteen, kun sitten keskustelimme vain työjärjestyksestä. Luotan teihin, jotta voimme mahdollisesti järjestää Strasbourgissa ylimääräisen valiokunnan kokouksen, jotta äänestys saadaan hoidetuksi. Kiitos. Kiitos. Ymmärrän pyyntönne. Äh, hama tulevaisuus on vaarallinen tilanne. Haluaisimme päästä äänestämään mahdollisimman nopeasti. Teemme kaikkemme jotta tarkistukset saadaan käännettyksi. Tehän tiedätte, kollega Eduard Martin, että kaikki tarkistukset on käännettävä. So, oh. yeah, is, is no, no translation, no, no interpretation now. Niin, nyt ei ole käännöksiä näille tarkistukselle. Kaikki äh, käännökset on, äh, kaikki tarkistukset on käännettävä. Ja nyt sitten tämä tulkkaus on toinen kysymys, sanoo puheenjohtaja. Mutta Luxemburissahan hoidetaan käännöksemme. Kääntäjät siellä hoitavat tarkistukset. Eli siinä on hieman toisenlainen tilanne. Tässä hyvät ystävät kaikki. Seuraava kokouksemme on 12. lokakuuta iltapäivällä ja 13. lokakuuta aamulla ja iltapäivällä. Tapaamme silloin parin viikon kuluttua ja Strasbourgissa vielä ennen tuota kokousta. Kiitos.